Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Käykää paikoillenne. Jatkamme valiokunnan esityslistalla. Nyt äänestämme. Meillä on päätösvaltaisuus. Esittelijät ovat paikalla ainakin osittain. Eli ensin vuosikertomus 2015 EUn taloudellisten etujen suojaamisesta, petosten torjunta. Valmistelija on Jufrida. Ensin kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti. Eli tarkistus 13. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan tämä vielä. Eli tarkistus 42, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys äänestyksenä äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 ääntä puolesta ja 8 tyhjää ääntä. Eli onnittelut. Our next vote. Seuraava äänestys. koskee vastuuvapausprosessia. Siis seuraava koskee lausuntomme vuonna 2015 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan komissiolla Mihailova esittelijänä. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta vastaan, tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Tarkistetaan. 48 sähkön äänestys. Äänestys on alkanut. Neljäkymmentäkahdeksan. 48 siis. Äänestys on päättynyt. Äänestys pitää hylätä, koska EPPllä on yksi henkilö liikaa. No niin, äänestetään uudelleen sähköinen äänestys. Tarkistus 48. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Ja lausunto on hyväksytty. Kiitoksia. We continue now. Jatkamme eteenpäin. The next Thank you. European semester. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, vuotuinen kasvuselvitys. Valmistelija on edustaja Hetman. Aloitamme kompromissista yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistus. Haluatteko tarkistaa? Selvä. Tarkistamme tarkistuksen 6. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus 6. The vote is closed. Äänestys päättyy. E We do not have so many members of EPP. If you count them, if you count them, they are less than 12. Yeah, indeed. Oh. Really? And now, it's, and now it's disappeared again. So it's a problem with the machine. It is okay. a problem. Yeah. Okay, it so is rejected. Hylätty. Tarkistus 6, tarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 10 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjä taitaa olla hylätty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjä Hyväksytty. 17. Haluatte tarkistaa? Selvä. Tarkistamme tarkistuksen 17. Koneäänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 18. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 vai käytiin 21, tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 34 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 34. Äänestys alkaa. The vote is closed. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi loppuäänestys koneäänestyksenä Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Lausunto on hyväksytty. 31 ääntä puolesta. Kiitoksia. now we go. Seuraava. Resolution. Sitten päätöslausema esitys. Eli eri rahastojen toimintaohjelmien viivästetty täytäntöönpanon vaikutus kohesiopolitiikkaan ja tuleviin toimiin. Itse ja Novakov olemme esittelijöitä. Ensin kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä, eli tarkistus 68, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. Tarkistus 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta vastaan. Ai, siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Eli 84 plus suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 86 raukeaa. Eli sitten 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11. Siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako joku? Ei, eli tarkistus 11 suullisen tarkistuksen kerran. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, sähköinen äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 puolesta. Eli kiitoksia. Kiitoksia äänestyksestä. Okay, ladies and gentlemen, may I ask you to take your... No niin, käykää paikoillenne. Jatkamme valiokunnan kokousta. Ja nyt paikalla on herra Lemaitre. komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston pääjohtaja. Monet meistä ovat varmaan jo tavanneet hänet. Mutta nyt voimme toivottaa hänet tervetulleeksi alokehitysvaliokunnan kokoukseen. Eli Le Maître Toivotan teille kaikkea menestystä työssänne. Me odotamme innolla yhteistyötä seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana. Me neuvoston ja komission kanssa alamme valmistella uuden sukupolven alue- ja kaupunkipolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen ja keskitymme myöskin valvontaan ja lainsäädäntöehdotuksiin, joten meillä on sitten monia mahdollisuuksia tavata. Saatte noin 15 minuuttia alustusta varten. Sen jälkeen sitten kuuntelemme poliittisten ryhmien koordinaattoreita. Eli teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Madam Chair, Dimas Mikhailova, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitos Haluaisin onnitella teitä tähän alkuun uudelleenvalintanne johdosta. Ja teidän onnen toivotuksenne minulle sisältävät varmasti myös sen, että teillä on tässä oma lehmä ojassa niin sanotusti minusta. Tämä on hyvin ajankohtainen hetki puhua tälle valiokunnalle, kuten sanoitte. Ensimmäisenä kuukausina olen tavannut osan valiokuntana jäsenistä lokakuussa esimerkiksi järjestitte yhteisen tilaisuuden kult valiokunnan kanssa, siis aloiden komitean kultvaliokunnan kanssa, mutta tammikuu on erityisen hyvä hetki esitellä teille meidän tavoitteemme ja työohjelmamme ja saada myös kuulla teiltä. sen, mitä haluaisitte nähdä toteutuvan ja mitä me haluatte meiltä tänä vuonna. En aio ollenkaan esittää mitään kontekstuaalisia kommentteja. Sanoisin vain, että minusta vuosi 2017 tulee olemaan poikkeuksellinen vuosi. Ja keskusteluissa me voimme sitten puhua siitä tarkemmin. Eli sitten työohjelmamme pariin haluaisin jakaa esitykseni kolmeen aihealueeseen. Ensinnäkin täytäntöönpano, eli tämä nykyinen ohjelmakausi toinen on lainsäädäntöasiat, jotka ovat jo käsittelyssä, ja kolmanneksi käsittelen vuoden 2020 jälkeistä tilannetta, eli tulevia ehdotuksia seuraavalle ohjelmakaudelle. Tämä tulee täytäntöönpanoon. Me emme nyt ole selvästikään siellä, missä haluaisimme olla tässä kohtaa. 2014-2020 kautta kolme vuotta on kulunut. Sen jälkeen kun tämä kausi alkoi. Ja meillä oli korkeammat odotukset Kuitenkin hyviä uutisia on. Ne ovat ilmantuneet viime kuukausien aikana. Nähtävissä on kiihtyvää toimintaa, jos ajatellaan sitä, miten valitaan hankkeita viimeisten kuukausien aikana. Ja odotankin, että noin viikon sisällä saamme konkreettiset vahvistukset tuolle, sillä tämän kuun loppuun mennessä jäsenvaltioiden pitää lähettää päivitetyt luvut myös hankkeiden valinta-asteesta. Ja viimeisimpien lukujen mukana no nehän saatiin lokakuun lopussa. Ennakoimme, että merkittävä hyppäys tullaan näkemään noissa luvuissa. Kuitenkin nyt ei ole sijaa tyytyvä, tyytyväisyyteen. Me tulemme tarttumaan kaikkiin toimintamahdollisuuksiin, jotta voimme olla yhteydessä viranomaisiin jäsenvaltioissa. Tarkoituksena on ensinnäkin kannustaa heitä toimimaan ja toiseksi keskustelemaan heidän kanssaan mahdollisista esteistä joita he ovat kokeneet tiellään kohti täytäntöönpanoa. Odotuksemme on kuitenkin, että 2017 tulee olemaan normalisoitumisen vuosi, jos ajatellaan täytäntöönpanoastetta. Ja tämän vuoden loppuun mennessä tapahtuu jokin, mitä tarvitaan kovastikin, jotta voidaan lähestyä tulevaisuuden pohdintaa hyvästä tilanteesta. Tätä odotamme siis vuoden loppuun mennessä tapahtuvan, että kokonaistilanne ja kuva on parantunut huomattavasti suhteessa viime vuoteen. Toiseksi meneillään olevat lainsäädäntökysymykset on kaksi tekstiä jotka tunnette erittäin hyvin ensinnäkin. Omnibus eli koonti, asetusehdotus. Se vaikuttaa hyvin tekniseltä ehdotukselta, hyvin monimutkaiselta sellaiselta, mutta uskoakseni siinä on hyvin selvät ja ei niin ollenkaan tekniset tavoitteet sen taustalla. Ensimmäinen tavoite on saavuttaa vielä tällä kaudella ja tämä mielestäni ainoa mahdollisuutemme merkittävää yksinkertaistamista edunsaajille. Menimme mielestämme niin pitkälle kuin mahdollista häiritsemättä järjestelmiä, jotka on saatu jälkeelle. Saimme kovasti innoitusta korkean työryhmän panoksista. hän johti herra Kallas. He puhuivat paljon yksinkertaistamisesta ja toivomme, että lopuksi olisimmat ehdotuksemme elementit hyväksytään. Että parlamentin niin tekee. Mainitsen tämän siksi, että no, en ole vielä tästä täysin varma, erityisesti jos katsotaan dynamiikkaa neuvostossa. Tiettyä vastustusta esiintyy mikä on minusta hankala ymmärtää. No, mutta tietysti sekä neuvosto että te molempien kanssa olemme täysin valmiit keskustelemaan, tarjoamaan selityksiä siitä, mikä on hyvin monimutkainen ehdotus Tavoitteena saavuttaa hyvät tulokset ja sehän tässä tapauksessa on myös aikakysymys ja ajoituskysymys. Joten vetoaisin taas sen puolesta, että työ järjestetään sillä tapaa, että olisi ainakin mahdollisuus saada teksti voimaan viimeistään ensimmäinen tammikuuta 2018. Molempien toimintojen hyväksyminen siis. Ja kuulin, että eilen teillä oli hyvä kokous yhteydenne kreilin Kreilin ja aluepääosastoon kollegan välillä. Ja olemme siis aina valmiita auttamaan teitä työssänne. Halusin käsitellä myös lyhyesti paljon, viime, paljon viimeaikaisen päätöstä meiltä, jonka käynnistin joskus niin tapahtumat tässä. Sen aiheuttivat traagiset <coughs> tapahtumat. Viittaan tässä tietysti ehdotukseemme, joka koskee sitä, että tarkistetaan ja muutetaan sitä, että kohesiopolitiikka voi osoittaa enemmän solidaarisuutta, kun esiintyy vakavia luonnonkatastrofeja. Olemme vakaasti sitä mieltä, että High time to... nyt on korkea aika osoittaa solidaarisuutta järkevällä tavalla ja osoittaa sitä pian. Toivoisinkin tässä kohtaa siis, että no, johtuen myös ehdotuksen yksinkertaisuudesta, toivomme siis, että voimme tavoitella paljon pikaisempaa aikataulua kuin koontiasetuksessa. Ja lopuksi puhuisin tulevaisuudesta ja jatkotyöstä. Minusta oli erittäin hienoa, että no ei tänään, mutta joitain viikkoja sitten sain tiedon sitä, että parlamentti halusi hyväksyä oma aloitteismietinnön koisopolitiikan tulevaisuudesta. Ja tämä teksti ideal tapauksessa minun mielestäni tulisi valmiiksi ennen No erästä hyvin tärkeää tapahtumaa tälle vuodelle. Kohesiopolitiikalle myös tärkeä tapahtuma, tämä kohesiofoorumi, joka järjestetään kesäkuun loppupuolella. Mielestäni olisi ihan teellistä, jos teidän mietintönne olisi yksi viitekohta tätä tapahtumaa ajatellen. Ja se, että järjestitte seminaarin tuosta tänä aamulla on minusta myös hieno asia. Sitten, että meihin tulee, meillä on aikamoinen työohjelma, koska haluamme valmistella pohjaa tulevia varten ja haluamme tarjota perustaa sille, että pohditaan eräitä avain aihealueita tuosuutta ajatellen käyn ne läpi kronologisesti. Sillä niinhän me niitä laadimme. Ensimmäinen teksti, joka teille pitäisi tulla meiltä, liittyy ennakkoehtoihin yleisesti ottaen. Teksti pitäisi tulla maaliskuussa ja sen tavoitteena on no ei arvioida mitenkään lopullisesti, mutta kuitenkin vankasti arvioida se, mitä tämä täysin uusi mekanismi tuolla aikakaudella tulee tuottamaan, jos ajatellaan konkreettisia tuloksia. Tämä arvio tulee varmasti olemaan hyvin positiivinen, ja ennakoimme. No se ei tule mikään lopullinen lopullinen arvio, sillä varmasti – tiettyjä ennakkoehtoja tulee olemaan, jo tai tulla saamaan päätökseen maaliskuun loppuun mennessä. Mutta toivon, ettei tähän tarvitse keskittyä. Me tulemme keskittymään moniin moniin uudistuksiin. Sillä nämähän ovat uudistuksia, reformeja, monia hallinnollisia sopeutuksia, mukautuksia, joihin jäsenvaltioiden on ryhdyttävä hyvin lyhyessä aikaa ajassa, jotta ensinnäkin voidaan varmistaa, että kohesiopolitiikan kulut ovat laadukkaampia kuin tähän asti, ja toisaalta yleisesti ottaen pitäisi siirtyä kohti enemmän uudistuksia kasvuystävällisellä tavalla. Haluamme tarkastella aihetta tarkemmin, sillä olemme tässä melko ainutlaatuisia. No ei tämä nyt ole vain ensimmäinen kerta meille, mutta jos katsoo, mitä välineitä on tarjolla, erityisesti budjettiluonteisia välineitä, niin sieltä ei löydy toista tämän tyyppistä mekanismia. Ja jos katsoo yleisesti ottaen ohjausjaksoa ja miten se toimii, valtiokohtaiset, maakohtaiset suositukset, no niiden mukana ei tule minkäänlaisia kannustimia tai muita mekanismeja, lukunottamatta sitä, mitä tarjotaan koesiopolitiikassa ennakkoehtojen myötä. Ja kuten tiedätte, makro taloudellisten ehtojen myötä. Ja on tärkeää arvioida tuota kaikkea sillä, rakenneuudistuskysymys tulevaisuudessa tulee pysymään hyvin tärkeänä. Ja miten tulevaisuudessa pitää käsitellä rakenneuudistuksia ja kohesiopolitiikkaa? No sekin tulee olemaan keskeisessä osassa pohdintojamme. Toinen asiakirja tullaan julkaisemaan kutakuinkin samoihin aikoihin maaliskuun lopulla – se liittyy niin sanottuun Lagging Regions-aloitteeseen, perässä laahavat alueet. Olemme katsoneet kahdenlaisia alikehittyneitä alueita. Ensinnäkin ne alueet, jotka ovat vähiten kehittyneiden joukossa EU:ssa ja olemme, kohden, olemme kohdentaneet tämän kahteen alueeseen Puolassa ja kahteen alueeseen Romaniassa. Toisella, toisen tyyppiset alueet, joita olemme tarkastelleet, ovat ne, jotka eivät suostu noudattamaan sääntöjä jääräpäisesti. No välttämättä ne eivät ole vähiten kehittyneitä alueita, mutta selvästikin ne ovat tässä kategoriassa ja ne ovat olleet siellä monta monta vuosikymmentä. Eli on kahdenlaisia kehityksestä jälkeenjääneitä alueita, ja ne kohtaavat eri haasteita. Ja tästä tulemme keskustelemaan tekstissämme. Uskomme, että analyysimme tulevat myös auttamaan meitä pohtimaan sitä, miten politiikasta tehdään tehokkaampaa, erityisesti niille alueille, jotka tähän asti huolimatta hyvin merkittävästä taloudellisesta tuesta vuosikymmenten saatossa eivät ole suorituneet hyvin ja kirneet kiinni keskivertoalueita. Kolmanneksi julkaisemme tiedonannon älykkään erikoistumisen strategioista. Se tulee toukokuussa. No kaikki mitä mainitsin, no siis se tulee myös ennen kohesiofoorumia. Ja kyseinen tiedonanto palvelee no sama kuin ennakkoehto tiedonantoa haluaa tavoitteena siinäkin on siis antaa parempi kokonaiskuva, mikä nyt tilanne on älykkään erikoistumisen strategioissa, montako niitä on, mihin sektoriaalisiin suuntiin ne katsovat ja tulosuuden osalta miten meidän pitäisi täydentää niitä, jotta ne tuottavat sen tyyppisiä vaikutuksia, joita haluamme. Esimerkiksi korporaatioulottuvuus älykkään rikosstrategioiden välillä tällä hetkellä. Sitä ei ole kehitetty systemaattisesti. Me tarkastelemme tätä kyllä, olemme pyrkineet perustamaan aihekohtaisia formeja, mutta meistä työtä pitää vielä jatkaa ja päästä pidemmälle. Koesiofoorumi, no mainitsin sen jo. Tämä ei siis ole mikään asiakirja, vaan kuitenkin hyvin tärkeä vuoden kohokohta. Ja silloin keskustelu varmasti käydään tulevaisuudesta. ratkaisevalla tavalla. kesän jälkeen julkaisemme tiedonannon rajat ylittävistä esteistä. Tiedonanto tulee tarkastelemaan siis aihealuetta hyvin laajalti, eli katsomme esteitä, esim. hallinnollisia esteitä, eli se ei rajoitu pelkästään luonnollisiin kohesiopolitiikan perimetreihin, vaan lisäksi siinä tarkastellaan mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan auttaa poistamaan rajoja niin paljon kuin mahdollista ihmisten arjessa. Kaksi vielä Strategy on strategia, joka koskee etäisimpiä alueita. No sitä tulee uudelleen tarkastelemaan meillä. Olemme valmiita tiedonannon kanssa lokakuussa. Olemme valmiita siis silloin ja viimeisen, mutta vähäisimpänä tulee uusi kohesioraportti Tämä on raportti, joka, jonka laadimme joka kolme, kolme vuoden välein perussopimukseen perustuen. Uskomme, että olemme onnekkaita siitä, että saamme laatia tänä vuonna kertomuksen ja mahdollisuuksien mukaan aiomme käyttää sitä myös välineenä, joilla voimme puhua selkeämmin mahdollisten ehdotustemme muodosta, jos ajatellaan 2020 jälkeistä toimintaa lopuksi. Haluaisin puhua viestinnästä. Sanoin alussa, että 2017 on poikkeuksellinen vuosi ja tänä vuonna meidän pitää pohtia erityisesti sitä, miten voimme kohentaa suoritustamme viestintäasioissa, tai Euroopassa ylipäänsä ja sitten siitä, että miten viestitään kohesiopolitiikasta. Ja minusta tämä on yhteistä toimintaa toimielinten välillä. Tietysti Euroopan parlamentin jäsenet ovat tässä myös mukana, alueiden komitea, ja tietysti jäsenvaltioiden viranomaiset myös. Kiitos. Thank you. Thank you for these organ- Kiitoksia tästä kattavasta esityksestä. Sitten kysymyksiä ja vastauksia. Ensin poliittisten ryhmien koordinaattorit. Van ensin olkaa hyvä. A new year, new kids on the block. No niin, uusi vuosi ja uudet tyypit vauhdissa, näyttää lupavalta. Tämä on tietysti tärkeä viestinnässämme, koska se tarjoaa meille paljon ehdotuksia tänä vuonna ja luottamusta sen suhteen, että onnistumme tänä vuonna ja koska kollegatkin haluavat puhua, niin minäkin puhun hyvin lyhyesti. Kaksi kohtaa vain. Se, mihin päätitte näkyvyyden suhteen, komissaarikollegio on on ainutlaatuinen ja viestintästrategia, joka sillä on, ja se tapa, jolla se viestittää ja miten se toimii, niin tässä näen valtavan eron. Ne, jotka ovat olleet näissä hommissa jo vuosia, ovat sitä mieltä, että Eurooppa on edelleen kansalaisten ja jäsenvaltioiden suosiossa. Jos pyöräilee myötä tuolle, niin silloin on helppo heilutella katsojille. Mutta nyt mennään ylös mäkeä, ylös että lunta sataa ja ei edetä niin tehokkaasti. Eikä pyöräkä ole niin hyvä. Silti täytyy mennä nopeammin ja sitten tulee raketti tai lentokone Jos emme siis ajattele tapaamme viestittää uudelleen, Ja kysymys on siitä, että jos meillä on hienoja ajatuksia parlamentissa, niin tietysti meillä on äh, lailliset rajoituksetkin sen suhteen, miten paljon niitä voidaan ottaa käyttöön, mutta ne kannattaa ottaa omnibusissa mukaan. mutta me katsomme liikaa jalkoihimme. Meidän pitäisi nostaa nenä ylös, katsoa taivaaseen. Olen samaa mieltä kanssanne ehdotuksesta solidaarisuudesta. Italian maanjärjestykset kyllä. Täysistunnossa keskustelua. Meillä oli päätöslauselma. Minun vaikutelmani rehellisesti sanoen oli se, että erityistapauksessa erityiskohtelu. Eri rahastot, jopa 100 prosenttia mahdollista. Italia. Mä en tiedä, missä se on nyt menossa, mutta en tiedä, mihin se päätyy parin kuukauden kuluttua. Nyt meillä on komission ehdotus. Ja minä vähän tipahdin tuoliltani, kyllä se puhutaan solidaarisuusrahastosta, että se avattaisiin muu, muulle Euroopalle, Alankomaille. Hei, niin tämähän pitäisi olla solidaarisuutta, joka toteutuu pyynnöstä. Ja voin kyllä todeta, että jos kysyn teiltä, että voitteko vetää pois nämä ehdotukset ja esittää italialaisen solidaarisuusasian, niin mutta tämä 100 prosenttia on kyllä ihan liikaa. Se ei ole johdonmukainen solidaarisuusrahaston kanssa sellaisena kuin sitä on tuettu. Eli tämä viesti halusin vain välittää. Thank you very much, Mrs. Krell. Kiitos, Ten Krell, Kiitoksia, puheenjohtaja. Pääjohtaja, te puhuitte tästä koontiasetuksesta. Ehkä voisitte olla täällä hiukan pidempään sitten, kun ensimmäisen kerran käsittelemme tekstiäni. Mutta jos ette, niin jos kyse on vain yksinkertaistamisesta, niin se ei ole kenellekään ongelma tässä valiokunnassa. Komissio on kohesiopolitiikan alalla ottanut tähän mukaan pari asiaa, joissa kyse on periaatteellisesta muutoksesta kohesiopolitiikassa. Ja se ei välttämättä ole niin yksinkertaista. Joissain kohdissa minulla oli hiukan epäilyksiä. En tiedä, ovatko kollegat samalla linjoilla kanssani. Mutta tämä ei tee neuvotteluista helpompia. Gresslellähän on hyvin kunnianhimoinen aikataulu. No miten se sitten onnistuu, en tiedä. Ja tiedän, että jäsenvaltiot ovat myöskin hiukan epäilevällä kannalla. En tiedä, onko komissio halunnut sitten tekemässä yhden suuren ehdotuksen näistä asioista. Se jää nähtäväksi. Ja sitten te puhuitte solidaarisuudesta esimerkiksi luonnonkatastrofien yhteydessä – Lähes 26 vuotta olen ollut täällä Euroopan parlamentissa ja tämä koski minua itse aluksi, koska tulin Itä-Saksasta. Meille puhuttiin aina solidaarisuudesta ja näistä kohesiopolitiikan ohjelmista. Ja absurdia oli se, kun sallittiin 100 prosentin yhteisrahoitus, koska silloin tuli niitä hankkeita, joissa rakennetaan vain puolikas siltaa tai silta ilman jokea tai jotain ihan typeryyksiä. Ja joudun kuuntelemaan tällaisia syytöksiä vielä, kun puhutaan siitä, että katsotaan, miten EU on toiminut. Meillä oli hyvä syy varmistaa se, että yhteisrahoitus on hankalaa. No sitten on tiettyjä poikkeustapauksia, mutta jos kaikissa luonnonkatastrofeissa olisi mahdollisuus toimia niin, että mitä kohdallisuuspolitiikkaa tehdään, se unohdetaan ja sitten solidaarisuuden nimissä tehdään kaikki, mitä halutaan ilman omaa rahoitusta. En nyt tiedä, onko tämä hyvä ehdotus. Ja Nistelroin ehdotus vetää tämä ehdotus pois ja miettiä tätä, niin se olisi mielestäni ihan järkevää. Ja se ei liity siihen, pitääkö meidän olla solidaarisia vai ei, vaan kyse on vain periaatteellisista kysymyksistä, jotka täytyy ratkaista eri tavalla ja täytyy tehdä selväksi, kuinka paljon me arvostamme solidaarisuutta. Me olemme tässä valiokunnassa niitä, jotka ensimmäisenä taistelemme solidaarisuuden puolesta ja me haluamme tulevaisuudessa olla solidaarisia alueita kohtaan. Sitten tämä viivästysaloite on aika mielenkiintoinen, koska en nyt ihan tiedä, miten mittaatte sen, onko jokin alue, onko se haluton kehittymään vai onko siihen tilanteeseen muita syitä. No, aina kuulen sitä, että miksi Sisiliaan pitää antaa vielä lisää tukea, koska he eivät halua siellä yhtään mitään. No sitten sanotaan, että miettikää, että Sisilian, Sisilian ei olisi annettu tätä tukea. Millainen tilanne nyt sitten olisi? Ei ole niin, että joku alue, kuten Sisilia, joka nyt on vain esimerkkinä, ei olisi kehittynyt, vaan että tämä kuilu ei ole supistunut. Jos sanotaan, että ne ja ne alueet eivät halua mitään, vai onko tässä väärin käsitys ja onko tässä tarkoitettu jotain muuta? Toivottavasti, koska jos tässä vain todetaan, niin että te ette halua mitään, mutta nyt täytyy katsoa kuitenkin, mitä tehdään. Euroskeptisyys on nyt hyvin voimakasta, joten tällaisina aikoina tästä ei ole hyötyä. On hyvä, että marraskuussa saimme ensimmäisen kirjallisen ehdotuksen tulevaisuuden kohesiopolitiikasta. Se tulee ihan oikeaan aikaan, koska meidän kaikkien kannalta olisi parempi, jos voisimme aloittaa työni paljon aikaisemmin. Tiedän, että se on hankalaa, mutta jos nyt katson ensi vuosien aikataulua, meidän täytyy neuvotella Brexitistä, miettiä rahoitus kehyksiä. Ja sitten 2019 on taas Eurooppa-vaalit ja sitten tulee uusi komissio ja 2020 haluamme sitten saada nämä kohesiopolitiikan lait valmiiksi. Eli mitä aikaisemmin saamme näitä tietoja, niin sitä parempi meille. Toivottavasti saamme sitten hyvän mietinnön tulevasta kohesiopolitiikasta. Ja toivon, että meillä on sitten alusta pitäen hyvää yhteistyötä ja ehkä komissio voi kuunnella hiukan parlamentin kantoja ja heti alusta pitäen tekisi hiukan parempaa yhteistyötä näiden lainsäädäntöehdotusten osalta. Meillähän on valiokunta-aloitteinen mietintösuunnitelmissa ja kohesiofoorumilla sitten kesäkuussa voimme kunnolla keskustella siitä. Kiitos. Thank you. I don't see the... E- Kiitoksia. ECRstä ei ole ketään täällä, mutta sitten Allista van Milterburg. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Metre tänne käymään avointa keskustelua. No, ei nyt varmaankaan tehdä, tarvitse tehdä enää lisää huomioita esityksenne niin toivottavasti sitä, että nopeasti hyväksyttäisiin se, että ollaan tarkastellaan yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta, joilla tarjottaisiin lisäavustusta jäsenvaltioihin, joihin kohdistuu luonnonkatastrofeja. Ja no, mielestäni tämä korostaa sitä, miksi tarvitaan syvällistä keskustelua. Ei voi olla nopeaa menettelyä sanoa, että no niin, jatketaan nyt eteenpäin, sillä tässä on perustavanlaatuisia kysymyksiä, joista pitää puhua tässä parlamentissa. Ja meidän pitäisi nyt käyttää aikaa tähän keskusteluun. Se olisi ensimmäinen reaktioni niin siihen, kun sanoitte, että toivotte nopeaa hyväksymistä. Toivon, että myös kunnitetaan kaikkia demokraattisia sääntöjä. Tämä on ilmaista huolenaiheemme tämän ehdotukseen liittyen. Sitten pari kysymystä ensinnäkin keskustelimme tänä aamuna rahoitusvälineistä ja tilintarkastus, tilintarkastustuomioistuin oli täällä esittelemässä kertomusta, mikä on riski siitä, että käytetään näitä rahoitusvälineitä muuhin kuin alkuperäisen tarkoitusperäänsä tänä vuonna. Onko tällaista riskiä ja milloin? Mitä tehdä, jotta estätte tämän ilmiön esiintymiseen tänä vuonna, mutta myös jatkossakin? Nämä maksutumista vapautumista. Toinen kysymys. Pari sen viikkoa sitten keskustelin kollegani Robert John Smithin kanssa ja puhuimme synergiasta ja yksinkertaistamisesta. Hän sanoi, että no synergia alkaa myös siitä, että komission tekevät yhteistyötä. Hän osoitti, että voisi olla sopimus pääosastojen välillä, jotta voitaisiin parantaa prosesseja komission sisällä. Kysymykseni kuuluu, voisitteko kertoa meille tämän sopimuksen sisällöstä ja uskotteko, että se lähdetään Euroopan parlamentille? Kiitos. Thank you very much, Ms. Vanna. Kiitos sitten, Vanna. Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia pääjohtaja siitä, että olette valiokuntakokouksessamme ja että voimme nyt keskustella kanssanne. Te puhuitte näistä suurista kysymyksistä, eli koontiasetus, kohesiopolitiikan tulevaisuus. Ja olen kreilin kanssa täysin samaa mieltä tästä kritiikistä ja myöskin tästä menettelystä, jota komissio on harjoittanut sekä koontiasetuksen osalta Asetus on hyvin monimutkainen. Sitä ei pidä paloitella. Ja se tietää aika suuria haasteita. Meillä on aikataulupaineitakin. Ja sitten myöskin demokratian kannalta, kun ajatellaan valiokuntien osallistumista tämän asian käsittelyyn. No, suuria huoleita meillä on tietysti tämän kontiasetuksen sisällön suhteen. Erityisesti se, että kohesiopolitiikasta ja rakennerahastoista voidaan kehittää uusia välineitä investointirahastoon. Ja konkreettisesti haluaisin kysyä, miten sitten tulevalla kaudella 2020 vuodesta eteenpäin, miten te aiotte varmistaa nämä kohesiopolitiikan saavutuksen, esimerkiksi kumppanuusperiaate, se, että paikallisia tason viranomaiset mukaan, samoin kansalaisyhteiskunta kohesiopolitiikan toteuttamisessa. Miten aiotte varmistaa, että meillä on kunnollisia tavoitteita? Meillähän on 2020 tavoitteet, johon kohesiopolitiikka kytkeytyy. Ja, mutta iltapäivällähän puhuttiin työpajassa, työpajassa tästä voimakkaasta sosiaaliulottuvuudesta ja tietyistä prosenttilukumista, jotka liittyvät näihin edistymiskysymyksiin, esimerkiksi sosiaalisen syrjäytymisen tai ilmastonmuutoksen torjuntaan. Meillähän on tämä esirahasto, johon näitä ei ole kytketty. Eli parannettamisen vara on näiden tavoitteiden osalta. Eli miten aiotte varmistaa, että nämä menestykset pysyvät menestyksinä? Ja Krell ja muut kysyivät jo vahvistetusta yhteistyöstä parlamentin kanssa, erityisesti kun kyse on toimielinten välisistä neuvotteluista – ja kun ajatellaan näitä kontaktipisteitä ja yhteyshenkilöitä, meillä on tuossa asiassa tosiaan suuria haasteita. Ja sitten ihan toisenlainen kysymys, mutta haluaisin kysyä komission työstä. Mehän tiedämme, että viime vuosina on mietitty mielenkiintoista käsitettä, eli BKT ja siitä eteenpäin. Eli komissio miettii uusia indikaattoreita ja mittaustapoja talouden mittaamiseksi, erityisesti aluepolitiikassa. Sillä olisi huomattavia vaikutuksia. Eli ei pidä katsoa ainoastaan bruttokansantuotetta, vaan myöskin pitää katsoa näitä jakokriteereitä, sosiaalikriteereitä, ympäristökriteereitä. Ne pitää ottaa mukaan talouskehitykseen. Ja viime vuosina komissiokin on tehnyt mielenkiintoisia ehdotuksia ja haluaisin tietää, miten tämä asia on edennyt. Ja sitten vielä yksi toive. Eli jos voisimme saada vuosittain toimintaraportin aluekehityksen pääosastolta, se olisi suureksi avuksi meille. Kiitos. Thank you, Ms. D'Amato. Kiitos sitten D'Amato. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin puhua nyt maanjäristyksestä joka on nyt huolestuttanut kollegoita. Me arvostamme sitä, että nyt ollaan komissiossa muuttamassa tätä asetusta. Ja siinä on todettu, että jos asetusta muutetaan kohesiopolitiikan alalla 2014-2020, niin sitten voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisuus se, että uudelleen rakentaminen rahoitettaisiin kokonaan rahaston kautta, mutta tämä on budjettineutraali ehdotus. Eli tällä nyt ei kosketa yleiseen talousarvioon. Ja olen, me tuemme tätä ehdotusta, mutta toistan vielä, että ensimmäinen joulukuuta parlamentin enemmistö tuki esitystä, joka liittyi maanjärjestykseen. ja komission pitäisi tehdä muutakin, kun otetaan nyt huomioon, kuinka vakava tilanne on, joten me pyysimme, että komissio sulkisi näistä laskuista pois kansalliset maksuosuudet ja investoinnit, joilla sitten tuetaan tätä jälleenrakentamista. Tavoitteenahan on tämä tavoite 5, eli ilmastonmuutoksen torjunta ja mukauttaminen. Niin, pääjohtaja, Voisitko nyt kertoa, mikä on komission suhtautuminen tähän asiaan ja millä tavalla komissio aikoo ottaa huomioon tämän kannan, jonka Euroopan parlamentin enemmistö totesi viime joulukuussa? Very much. I have... Kiitoksia. Täällä on vielä kuusi nimeä listalla. Haluaisitko ensin vastata näihin kysymyksiin vai Vastaatteko sitten kaikkiin lopuksi? No, te voitte vastata ensin näihin kysymyksiin ja jatkamme sitten muiden kanssa. Madam Chair, thank you very much. Kiitoksia. Niin, yritän vastata näihin eri aiheisiin, jotka otettiin esille. siinä järjestyksessä, kun ne tulivat, mutta joskus tietysti vastaukseni vastaavat eri kommentteihin. Edustaja Van Nistelrooy, te otitte esille viestinnän. Minun näkökulmastani katson on tapahtunut myöhäistä kehitystä komission puolella. Tekin viittas, viittasitte komission viestintälinjoihin. Olen nähnyt myöntäistä kehitystä siitä syystä, että koska olemme siirtymässä pois siitä, että viestitetään vain Euroopan investointisuunnitelmasta – Puhutaan suurista luvuista, jotka eivät oikein puhuttele ihmisiä kohti konkreettisempia yksittäisiä kommunikointeja, jotka koskevat yksittäisiä hankkeita, jotka ovat ihmisille tärkeitä. Tämä on mielestäni oikea tapa edetä ehdottomasti allekirjoitan sen, mitä totesitte. Maailma on muuttunut. Meillä enää ei ole tuuli purjeessamme vaan seilaamme vastatuuleen. Ja näin, meillä on muutama asia, josta täytyy ottaa oppia. viestinnän sisällössämme. Haluaisin myös toistaa sen, mitä vaaditaan. On erittäin laajapohjainen liittouma, koska komissio yksin ei kykene saamaan aikaan vaikutusta julkiseen mielipiteeseen Euroopassa. Eli tarvitsemme laajan liittouman taakse. Ja Minusta meillä on mahdollisuus hoitaa asiat tänä vuonna, koska toivottavasti 27 jäsenvaltiota, ne joiden tarkoitus on jatkaa tätä yhteistä seikkailua, ymmärtävät, että niiden täytyy puhua samaa kieltä. Niiden täytyy olla yhteneväisiä myös viestinnässään. Ja Siinä täytyy kertoa kansalaisille, miksi ne haluavat viedä asioita eteenpäin ja vakuuttaa kansalaisensa tästä. Samalla haluan olla toiveikas siinä suhteessa, että todellakin tunnustetaan myös ne suuret virheet, jotka on tehty kaikenlaisissa, kaikenlaisten edustajien toimesta kaikenlaisten julkisten henkilöiden toimesta, jotka aina haukkuivat Brysseliä. Toivottavasti tästä vuodesta ei tule Brysselin haukkumavuotta, vaan vuosi, jolloin näemme, miksi me 27 valtiota tarvitsemme Euroopan unionia ja mitä me sen kanssa haluamme tehdä. Luonnonkatastrofeihin liittyvä ehdotus tässä kohden olen kyllä yllättynyt siitä, mitä kuulen, täytyy todeta. Toivottavasti ette oleta, että minä loittanisin komission ehdotuksesta. Sitä en suinkaan aio tehdä. Olen yllättynyt, että se kritiikki, jota kuulen suhteessa tähän ehdotukseen, on olemassa. Eihän solidarisuus koske vain yhtä maata se on arvo ja se on yksi niistä perusarvoista, joka tekee EUsta se, mitä se on. Luonnonkatastrofit. voivat tapahtua muuallakin kuin Italiassa ja valitettavasti varmasti näin tuleekin tapahtumaan. Miksipäs meidän ei tulisi silloin toimia samalla solidaarisella tavalla kuin yksittäiset jäsenvaltiot, jopa Alankomaat joutuvat kohtaamaan jonkun tietyn hankaluuden. Täytyy todeta, että tässä kohdin en todella ymmärrä, millä tavalla komissio olisi voinut tehdä nimenomaan Italiaa koskevan ehdotuksen. No sitten se menettelytyyppi, jota olemme ehdottaneet, Minusta Euroopassa on kysymys myös symboleista. Ja tarkoitan sillä sitä, että ääriolosuhteissa Eurooppa on yksittäisten jäsenvaltioiden rinnalla nostamassa niitä jaloilleen ja tekee kaikkensa, eli rahoittaa ihan viimeisen euroon asti yksittäisiä toimenpiteitä, jotka liittyvät tuohon kyseiseen katastrofiin. Minusta se on symboli, jolla on vahvuutensa. Ja se on osa tämän ehdotuksen arvoa. En ole toista mieltä siinä, etteikö kannattaisi tarkastaa, tarkastella sitä, ovatko kohesiopolitiikan jotkut perusperiaatteet tässä vesittyneitä, mutta minä en näe, että näin olisi, enkä näin myöskään sitä, että mikä se olisi se suuri vaara, jolle me altistuisimme, jos yksittäiset hankkeet eivät kohdentuisi hyvin. Aivan kuten edustaja Donato täällä muistutti, tämä ehdotus on äärimmäisen tiukasti määritelty. Kysymys on jälleenrakennustöistä. Mukaan lukien kulttuuriperintö. Ja siinä on vaikea nähdä, millä tavalla jäsenvaltiot voisivat väärinkäyttää tätä nimenomaista 100 prosentin yhteisrahoitusta. Olemme valmiita kuitenkin sitoutumaan tähän ja kuuntelemaan kaikenlaisia vastalauseita. Ja kun nyt tästä asiasta ryhdyttiin puhumaan, niin haluaisin myös vastata kaikella varovaisuudella muihin kysymyksiin, edustajan esittämiin kysymyksiin, koska nämä te eivät kuulu suoraan minun välittömiin vastuualueisiini. Julkisten varojen poissulkeminen kansa, äh, äh, luonnonkatastrofeista. Komissio on jo julkisesti ottanut kantaa puheenjohtajansa suulla siihen ja todennut, että yksittäiset kulut mukaan, erityisesti tämän kaltaisissa olosuhteissa voidaan ottaa erityisharkintaan. Siellä oli toinenkin kysymys, mutta en muista mikä se oli. Tämä julkisten kulujen lisäksi. Oliko teina? Ei. Edustaja Krell, te viittasitte omnibussiin. Ja viittasitte joihinkin ehdotuksiin, jotka sisältyvät siihen, jotka muodostavat huomattavan kohesiopolitiikan muutoksen. Oletan, että viittaatte nimenomaisesti mahdollisuuteen, jonka olemme avanneet sille, että yksittäiset jäsenvaltiot, yksittäiset jäsenvaltiot voivat päättää siitä, että ne siirtävät osan näistä keskus välineisiin tai esiriin. Ymmärsin oikein? Tämä ehdotus haluan korostaa rajoittuu siihen, että se avaa uuden mahdollisuuden ja tuo mahdollisuuden käyttäminen käyttämispäätös on jäsenvaltioilla täysin. Eli näiden välittömästi näe sitä, mitä perustavanlaatuisia konseopolitiikan muutoksia tulisi niin olevat jäsenvaltiot sitten itse toteaa, että niitä palvelisi paremmin toinen väline allokaatiosan kohdalla. Muussa tapauksessa en näe, miten kohesiopolitiikkaan vaikuttaisi tämä. Frau, Frau Werner, Sie haben auch... Ähm Edustaja Werner, te käsittelitte myös näitä samoja teemoja. Omnibus. Äh, Omnibus-yhteydessä nämä mahdolliset siirrot eri rahastosta ja erityisesti kysytte sitä, minkä näköisiä kohesiopolitiikan voittoja tai millä tavalla voitaisiin varmistaa sääntöjen säilyminen eri rahastoyhteydessä, emmekä me näin teekään. Muussa tapauksessa me vesittäisimme kohesiopolitiikkaa. En aio teiltä sukaan salata sitä, että en ole mitenkään erityisen ilahtunut kuullessani, kuten milloin jotkut esilkommentaattorit ottivat esille maantieteelliset epä- epätasapainot. Eihän ei edessä ole kysymys kohesiopolitiikasta, jos katsotaan varajajaosta. Jos katsotaan tätä varojenjakoa ylipäätään, niin se on erittäin suhteellista verrattuna BKT-tason yksittäisten yksittäisiin BKT-kokoluokkiin. Eli välttämättä sitä ei uudelleen jaeta, mutta eihän se myöskään regressiivinen ole. Eikä se minua huoleta. Minusta se on sitten taas kohesiopolitiikan tehtävä, eikä esirin. Puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Emmehän pakota ketään käyttämään rahaa esiriin. Jälleen puhetta mikrofonin ulkopuolelta. Emme ole tehneet minkäännäköistä ehdotusta, että kohesiopolitiikasta rahaa siirrettäisiin esiriin. Tämän pitää olla ihan selvää. Se on mahdollisuus, joka olisi jäsenvaltioiden käytettävissä. Ne voivat itse päättää, mitä ne haluavat tehdä. Ja se minun mielestäni on perustavalatuinen ero. Mitään pakotettua rahasiirtoa kohesiopolitiikasta esiriin ei ole. Nyt kun palataan tähän perustavaltuisen keskusteluun, joka meillä on edessä, niin miksi sanon, että en ollut suinkaan mitenkään ilahtunut siitä, että ehdotettiin, että esirin tulisi toimia enemmän kuin kohesiopolitiikka. Minä näen nämä kaksi aivan erillisinä välineinä, jotka eivät millään tapaa vastaa samoja vaatimuksia ja samoja tavoitteita. Esir on luotu, jotta voitaisiin tukkia investointikuilu Euroopassa. Se on makrotaloudellinen työkalu Kohesiopolitiikassa ei ole siitä kysymys. Kohesiopolitiikassa on kysymys strategisesta ohjelmoinnista ja siitä, että otetaan huomioon se, mitä yksittäiset alueet Euroopassa tarvitsevat. Eli lähtökohtana siinä eivät ole yksittäiset hankkeet. Eserissä lähtökohtana ovat yksittäiset hankkeet. Ja se on se perustava ero, joka näillä on perustavanlaatuinen ero, jota meidän täytyy painottaa myös tulevien kuukausien aikana. Sillä Eurooppa, ja tästä olen täysin vakuuttunut, tarvitsee kohesiopolitiikkaa. Ja ESIR ei voi korvata kohesiopolitiikkaa, koska ESIR on hankepohjainen. Ja näin ei ole mitään temaattista keskittymää, ei ole strategista ohjelmointia ja niin edelleen. Eikä myöskään alueellista keskittymää julkisten varojen turvin, joka löytyy kohesiopolitiikasta. Regions, uh, Frau Krill, I, I think, um, I... Sitten jäljessä laahaavat alueet. Tässä suhteessa en varmasti puhunut riittävän yksityiskohtaisesti ja haluan kyllä ottaa sen ensin yksityiskohtaisemmin Sisilian kohdalla. Tarkoituksemme ei suinkaan ole kyseenalaistaa lisätuen tarvetta, vaan tavoitteenamme on pyrkiä kaikessa rehellisyydessä ymmärtämään sitä, mitä meidän vielä tarvitsisi tehdä, jotta olisimme menestyksellisempiä alueella, kuten Sisilia. Käsittääksemme on joitakin rakenteellisia esteitä Sisiliassa, kehitykselle ja meidän tulisi pyrkiä purkamaan niitä. Ajatuksena näin ollen on se, että rikastutamme kohesiopolitiikkaa tiettyjen uusien ulottuvuuksien avulla, joista olisi hyötyä tämän kaltaisten erityisrakenneesteiden voittamisessa, jotta saataisiin alueiden menestyksellisempi lähestyminen aikaiseksi kuten koko tuo, ei pelkästään Sisilian, vaan sitä ympäröivä alue. Ja ajatuksena on se, että kyetään vastaamaan niille. Että voidaan sanoa, että Euroopan kohdallisuuspolitiikka tekee paljon hyvää, mutta sitten todetaan, että 30 vuotta ette kuitenkaan Tietyllä alueella ole onnistuneet saamaan aikaiseksi juuri mitään. Me tarvitsemme tällaisiin väitteisiin vastauksen. Koise-kertomuksesta kerroin, että luonnollisesti tämä tavoitteemme olisi se, että ottaisimme käyttöön mahdollisimman monia elementtejä tulevista ehdotuksista kuin mahdollista siis ja mitä olosuhteet sallivat. Se on regiopääosaston tavoite. Mutta en voi nyt tänä päivänä vielä kertoa, onko se sitten komission päätös. Ymmärrän täysin, että pohditte näitä aikarajoja. Meillä ovat tulossa erittäin monimutkaiset ajat. Se on varmaa. Ja olettaisin, että komission täytyy huolella pohtia ajoitusta, olipa sitten kyseessä millainen aloite hyvänsä seuraavan muutaman vuoden ajan tämän takia, että meidän täytyy saada 27 jäsenvaltiota yhtenäiseksi. Meidän täytyy varmistautua siitä, että näiden neuvotteluprosessien aikana yhdistyneen kuningaskunnan poistumisehdot. Ja loppuosa Euroopan unionin ja 27 jäsenvaltion unioni on riittävän kohesiokelpoinen. Van Middenburg. I don't think you, you raised any Any other questions that... Ette tainnut ottaa esille mitään uusia kysymyksiä luonnonkatastrofeista ja vastasinkin jo näihin. Kun puhutaan sitten näistä riskeistä ja näissä otitte esille erityisesti rahoitusvälineet, Ja maksusitoumusten vapauttamiskysymyksessä käsittääkseni tänä päivänä ei voida vielä ennakoida sitä, miten suuret ne olisivat koko ajan jakson aikana. Ja erityisesti kun tarkastellaan rahoitusvälineitä, niin on vaikeampaa ennakoida vielä tätä, sillä kaikki, mikä sitten välitettäisiin eteenpäin loppuun, edunsaajalle välittäjän avulla. Kaikki vika siis välitettäisiin eteenpäin tämän vuoden maaliskuun mennessä. Voitaisiin hyväksyä vuoden 2007-2013 asetuksen ajalla. Eli kahden seuraavan kuukauden ajan tilanne voi vielä muuttua. Ja lopuksi sisäinen koordinointi kysymyksen, joka koski sitä. Täytyy sanoa, että en oikein ymmärtänyt tätä keskustelun sisältöä, jota kävitte. Okay. Yeah, if he, he doesn't Okay. Yeah, apparently there should be a convention that should... Ilmeisesti pitäisi olla konventtisopimus pasastojen välillä. käsittelee sitä, miten parannettaisiin synergioita, mutta myös miten yksinkertaistettiin prosesseja komission yksiköiden välillä esimerkiksi, kun puhutaan näistä laatumerkeistä. No, se on tämän viestin ytimessä jota herra Smith välitti, mutta voin palata hänen puolensa vielä. Mutta hän mainitsi teidän nimenne ja oli keskusteluja pääosastojen välillä. Tästä sen takia kysyin tätä. Um, okay. uh, we have a second uh, round of questions. Sitten toinen kysymyskierros. Valkarsel, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin Lemmetrelle siitä, että hän on paikalla. Kun pääjohtaja puhui luonnonkatastrofeista ja solidaarisuudesta, jotta voitaisiin lieventää taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, niin mehän tiedämme, että meillä on voimakas väline, eli Euroopan solidaarisuusrahasto. Se pohjautuu vuoden 2014 asetukseen. Mutta kun tapahtuu tiettyjä tämän tyyppisiä luonnonkatastrofeja, niin ehkä sitten kun katsotaan kuinka paljon vahinkoa on tapahtunut, niin on vaikea saada näitä solidarisuusvaroja käyttöönsä. Eli meidän täytyisi miettiä, mitä vaatimuksia sen käyttöön liittyy, ja sitten tämä 0,6 prosenttia – kans, bruttokansantuotteesta, tai sitten katsotaan alueen taloustilannetta. Voin kertoa teille yhdestä ajankohtaisesta asiasta Espanjasta. Siellä on esimerkiksi Valencia ja Murcian tyyppisiä maakuntia, tai Alicante, tai Murcian alue. Siellä viime aikoina on ollut valtavia vahinkoja johtuen rankkasateista ja rajuista tuulista. Ja Murcian alueesta esimerkiksi on tullut alue, jolla on valtavasti, vakavasti vaurioituneita asuntoja, yli 5000 ja 4100 henkilöä on joutunut kärsimään tästä tilanteesta ja 55 kilometriä on tämä rantapätkä ja 30 prosenttia siitä on käytännössä kadonnut. Eli kysyisin, koska ei ole mahdollista käyttää näitä solidarisuusrahaston varoja, niin onko muita välineitä, joihin voitaisiin turvautua, jotta nämä tuhannet kansalaiset voisivat nopeasti lieventää näitä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia näiden rankkasateiden jälkeen. Kiitos. Kiitos sitten, Arimon. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Metri, että tulitte paikalle luksemburilaisena. Ei varmasti tarvitse vakuuttaa, tarvitse vakuuttaa sitä, minkälaista lisäarvoa Eurooppa tarjoaa valtiolle, kuten ne luksemburilaisena, minä belgialaisena tiedän tämän myös. Ja no se, mikä yllätti minut, oli, että puhuitte rajat ylittävistä ongelmista ja että siitä tulee tiedonanto teiltä. Ja pohdinpa vain, mihin arvion se perustuu, mitä ongelmia siinä kuvaillaan ja mikä tämän tiedonannon tarkoitusperä on, jos rajat ylittäviä ongelmia ratkaistaisiin, niin näissä valtioissa, jotka ovat rajalueilla, alueella siis tunne siitä, että Euroopan tärkeä vahvistuisi. Ja tästä tulen toiseen kohtaan. Niin en tiedä, olisiko oikein, mutta olette vakuuttuneet siis siitäkö, että komissiossa, mutta yleisestikin ottaen Euroopassa pitää viestiä paremmin asioista, joita tehdään, sitä mitä tehdään hyvin. Ja uskon, että pääosaston johtajana te olette juuri hyvin hankkeiden lähteillä. Ja Täällä politiikan alalla voimme olla edelläkävijöitä, voimme edustaa myönteistä viestintää Euroopasta. Ja olisin kuullut mielelläni teiltä, että pääosastossa onko teillä siellä jonkinlaista suurta suunnitelmaa, eli hyvät hankkeet, miten niistä voidaan viestiä hyvin ulospäin. Tämä olisi tärkeää, jotta keskustelut äh, sisältetään aluepolitiikkaa. No, että siinä olisi vahvat argumentit sitten. Kiitos. Thank you. Madame Maletic, the floor is... Kiitos sitten Maletic, joka on. Much. Uh, welcome, Mr. Lametri. Kiitos, tervetuloa herra Lemetre. Onnittelut uh, uudesta tehtävänä sitten vaikka tämä onkin melko kuuma peruna. Tänään on vuonna on paljon keskusteltava ensi vuosina myös korostitte täytäntöönpanoa ja sanoitte, että otatte tätä lopultakin nyt tänä vuonna työkantaa enemmän, mutta pitää muistaa, että tämä vuosi on neljäs vuosi tässä ohjelmakaudessa. Ja meidän pitää nyt taistella budjettien sijoissa ja te komission tasolla teidän pitää taistella kohesiopolitiikan puolesta budjettikysymyksistä erityisesti siksi, että maksumäärärahat ovat laskeneet viime vuodesta. Sama toistuu tälle vuodelle. Ja meidän pitää selittää politiikan luonne muille jäsenvaltioille. Euroopan komissiossa sitä selittää muille pääosastoille. toivon, että onnistutte tässä. Jos tarvitsette tukeamme, niin kertokaa, sillä meidän pitää taistella yhdessä. Toinen asia, kontiasetusehdotus haluaisin kiinnittää huomionne yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin, kuten tiedätte aikaisemmalla kaudella ja nyt tällä kaudella yritimme ottaa käyttöön yksinkertaistettuja vaihtoehtoja nyt. No, ne ovat velvoitteita perustuen muutoksiin, mutta silti jäsenvaltiot sanovat, että niillä on ongelmia, kun ne voivat täytäntöön näitä ehdotuksia, erityisesti siksi, että Monissa tapauksissa tarkastajat keskittyvät panoksiin eivätkä se, mitä tulee ulos. Ja tämä yksinkertaistettu rakenne hakee muutosta tähän. Toivon, että keskustelette tästä myös tarkastajien kanssa. Kolmanneksi Esir. Olen täysin samaa mieltä kanssanne. Esiron hanke orientoitunut eikä se voi kilpailla kohesiopolitiikan kanssa, mutta meillä on ongelma ESIR tietyissä hankkeissa, tietyissä kohesiopolitiikan hankkeissa mukana ja siinä puuttuu hankkeita, koska meillä on käyttöönoton kanssa ongelmia, joten hankejatkumo on aina hankalassa tilanteessa. Ja meidän pitää nyt saada selville, miten voimme saada lisää synergiaa ja vähemmän varastamista, jotta voidaan tehdä yhteistyötä, jotta saavutetaan kaikki Euroopan tavoitteet ja kohesiotavoitteet. Neljäs asia liittyy tulevaisuuteen, korostitte. Tässä tulevaisuuden työssä. Ja meidän pitäisi myös puhua paljon korrelaatiosta talouspolitiikan kanssa, mutta myös muista politiikoista ja siitä, miten asettaa koisiopolitiikka suhteessa kaikkeen muuhun budjettia ajatellen. Ja pitää muistaa myös solidaarisuus, jonka mainitsitte. En nyt toista sitä, mitä muut kollegat sanoivat. Olen täysin samaa mieltä. Kiitos. Thank you very much. And the last question. Kiitoksia. Viimeinen kysymys tulee minulta. te kerroitte tiedonannosta, joka liittyy näihin ennakkoehtoihin ja täytäntöönpanon taso, miten jäsenvaltiot ovat täyttäneet velvoitteensa. Me tiedämme jo, että jotkut jäsenvaltiot eivät ole täyttäneet kaikkia ennakkoehtoja, me saamme näitä tietoja sitten ilmeisesti maaliskuussa, kuten sanoitte. Ja mitä tapahtuu sitten sen jälkeen? Jotkut näistä uudistuksista eivät voi toteutua kunnolla kahdessa kuussa. Nythän ollaan jo tammikuun lopussa. Eli ei voida kuvitella, että osa näistä uudistuksista saataisiin päätöksen maaliskuun loppuun mennessä. Eli mitä voidaan sitten odottaa sen jälkeen? Aiotteko tehdä suosituksia näissä maaliskuisissa tiedonannoissa, vai onko teillä jonkinlainen toimintasuunnitelma, tai aiotteko neuvotella jäsenvaltioiden kanssa, eli mitä voimme sitten odottaa maaliskuun jälkeen näiden ennakkoehtojen suhteen. Ja tämä oli viimeinen kysymys, ja nyt pyydän, että vastaatte lyhyesti, koska olemme jälleen kerran pahasti aikataulusta jäljessä. Uh, Kiitoksia. Yritän nyt puhua lyhyesti. Valkarfell. Me teemme paljon, kun viimeksi uudistettiin solidaarisuusrahastoa. Pyrimme vauhdittamaan maksuja. Meillä on ennakkomaksuja. Se on uutuus. Ja näin tehdään myöskin nyt Italian kohdalla. Ja sitten teidän huolenaiheenne, eli kynnysarvot, jotta saisi tukea solidarisuusrahastosta. Ne on asetettu korkealle tasolle ja niihin liittyy myöskin alueellisia kriteereitä. Eli myöskin alueelliset katastrofit voidaan ottaa huomioon, jos aluetasolla ne ovat huomattavat. Tämä on johtanut, ja jotka ovat johtaneet merkittäviin vahinkoihin. Eli tämä on yksi mahdollisuus. Tämä liittyy myöskin näihin kynnysarvoihin, koska ihan loogisesti emme pysty kompensoimaan kaikkien pienimpienkin tulvien aiheuttamia pieniä vahinkoja. Mutta jos aluetasolla on huomattavaa vahinkoa, eli jos se on yli alueellisen kynnysarvon, niin silloin sodillisuusrahastoa voidaan käyttää. Sitten Rimon. Nyt puhutaan siis syyskuun tiedonannosta. En nyt voi kertoa, mistä rajat ylittävistä esteistä siinä puhutaan, mutta periaate ja valmistelevat toimet ovat pyrkineet siihen, että julkisilla kuulemisilla on yritetty saada kuvaa siitä, mitkä ovat konkreettisia ongelmia rajat ylittävissä toimissa. Se voi olla esimerkiksi ihmisten kuljettaminen rajan yli tai pk-yritykset, jotka yrittävät myydä palveluitaan tai tavaroitaan 20 kilometrin päähän toiselle puolelle rajaa. Eli voi nyt vastata, että olemme kuulleet kaikenlaisia lausuntoja Eli löydökset ovat aika kattavia, mutta en nyt pysty tänään kertomaan tarkemmin, millaisia ehdotuksia teemme, mitä tulee valtion toimintaan näiden esteiden poistamiseksi. Sitten viestintä. Meillä on haasteita pääosastollamme. Te sanoitte, että me tuotamme tietoa moniin hankkeisiin. No kyllä ja ei. Haluaisin, että tietäisimme paljon enemmän yksittäisistä hankkeista ja meidän täytyy vielä parantaa kaksi puolista viestintää. On 400-500 viranomaista, hallinnointiviranomaista, jotka panevat täytäntöön kohesiopolitiikkaa ja jotka valitsevat yksittäisiä hankkeita. Eli näin meillä on täydellisempiä tietoja yksittäisistä hankkeista, joita tulisi käyttää viestinnän pohjana. Eli tätä täytyy vielä parantaa. Sitten Maletic. Täytäntöönpanosta ei ole enää paljon sanottavaa. Sitten yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot. Tämä on tällainen vähän niin kuin catch 22 tilanne. Eli jäsenvaltiot ovat haluttomia hyväksymään sen, että yksinkertaistetut maksuvaihtoehdot olisivat pakollisia, vaikkakin siellä tiedetään, että viime kädessä se olisi merkittävä yksinkertaistaminen – koska siellä pelataan, miten heidän omat tilintarkastajat, siis eivät komission, vaan heidän omat tilintarkastajansa sitten käyttäisivät näitä yksinkertaistamiskeinoja. Tässä nyt opitaan. Meillä ei ollut tällaisia yksinkertaisia maksuvaihtoehtoja aikaisemmin. Yritämme vauhdittaa tätä oppimisprosessia ja kannustamme luottamuksen rakentamiseen kansallisten viranomaisten välillä ja hallinnointiviranomaisten välillä, jotta päästään tästä kanava- ja muna-ongelmasta eteenpäin. Mutta tiedän kyllä, että ei ole mitenkään helppoa murtaa tätä noidan kehää. Ja sitten tässä nyt ei pitäisi olla kyse kilpailusta. kun ajatellaan kohesiorahoitusta ja esirahoitusta, niin siinä on suuri ero, koska toinen on apuraha ja toinen pitää maksaa takaisin. Eli ne eivät vedä samalla puolella puolensa. Ja se, että on vankkoja hankkeita tulossa, niin se on ongelma jo sinänsä, eikä se liity mitenkään esiriin. Tämäkin on asia, jota täytyy työstää. Ja jäsenvaltioiden tietysti lähinnä. Ja tässä täytyy ottaa huomioon seuraava kausi, koska ongelma liittyy myöskin hitaaseen täytäntöpanoon. Jäsenvaltiot sanovat, että viime vuonna meille toimitettaisiin 300 suurta hanketta. No montako niitä sitten tuli? Alle viidennes tästä, noin 60 ja 40 pelkästään Puolasta. Eli tämä nyt osoittaa, että tällaisia hankkeita kyllä tarvitaan, mutta niitä ei ole valmisteltu riittävän hyvin. Ja sitten nämä ennakkoehdot vielä, puheenjohtaja. Tiedonantomme liittyy tähän yleisarvioon eikä kyse ole siitä, että katsottaisiin jotain tiettyjä ennakkoehtoja, jotka vielä eivät maaliskuussa ole täyttyneet. Määräaika oli 31. joulukuuta 2016. Jäsenvaltioiden täytyy raportoida siitä, miten nämä ennakkoehdot on täytetty kesäkuuhun mennessä. Eli sanoisin, että tässä on tällainen kuuden kuukauden jakso, jonka aikana teemme kaikkemme, jotta voimme hyvin hyödyntää tätä. Ja toivottavasti kesäkuussa sitten kaikki nämä ennakkoehdot on täytetty. Ja jos ei ole, niin tiedätte mitä asetus sanoo. Kiitos. Okay, thank you. Thank you very... No niin, kiitoksia Lemaitre. Tämä oli hedelmällistä ja mielenkiintoista keskustelua. Kiitoksia ja me kutsumme teidät tänne sitten säännöllisesti. Pidämme yhteyttä ja tämä on varmasti paras tapa olla yhteydessä ja tukea toisiamme. Eli kiitoksia ja lykkyä tykö. We continue, I say goodbye and continue with the program okay. No, okay. easier. Um, we continue now without... No niin, sitten jatkamme esityslistalla eteenpäin. En nyt muistuta tästä koontiasetuksesta. Te tiedätte asiani varsin hyvin. Mainitsen vain, että me laadimme yhden lausunnon säännön 54 pohjalta. valiokunnalle on erityistoimivaltaa ja me olemme osa tätä aikataulua, jonka budjettivaliokunnan ja talousarvioiden valvontavaliokunta ovat laatineet ja siksi valmistelija Krell valmisteli tätä ensimmäistä keskustelua pari-kolme viikkoa Ja toivottavasti hän esittelee sitten tämän lausuntoluonnoksen ensi kuussa. Ja sitten voimme äänestää huhtikuussa. Eli olemme sitten aikataulussa tämän asian suhteen. Eli en haaskaa enempää aikaa. Kreel voi kertoa meille nyt sitten tämän asian kehityksestä. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä. Tämä nyt oli hankala alku kaiken kaikkiaan parlamentissa. Tällä koontiasetusta regissä toivoimme, että saisimme kaksi lausuntoa. Ensinnäkin siihen, mikä liittyy suoraan yleisasetukseen ja solidaarisuusrahastoon ja toinen sitten, joka liittyisi varanhoitosäännöksiin, jotka menevät kohesiopolitiikan ulkopuolellekin. Siitä oli myös laajaa suostumusta molempien esitöiden parissa Graceland ja Artuin. ovat tästä pitkään samaa mieltä, mutta kuitenkin päätettiin toisin, en tiedä miksi, mutta näin kävi sen takia. No, ja tämä juuri ennen joulua, tai olla 15. joulukuuta, kun päätös tehtiin. Eli ylimääräisessä koordinaattorin kokouksessa meidän piti tyytyä, tai siis sopia siitä, miten siitä eteenpäin. Sen vuoksi minä olen nyt sitten esittelijä ja yritin valmistautua tiiviisti, jotta tänään voitaisiin käyttää tätä ensimmäistä keskustelua. Rehellisesti sanottuna tietyissä kohtaa en tiedä vielä, mihin suuntaan minun pitäisi antaa teille mietinnön sen vuoksi. Olen riippuvainen siitä, että te annatte minulle myös kommenttejanne tietyssä kohtaa. Kiistatonta lienee se, että haluan, halutaanko sitä, että yksinkertaistetaan kohesiopolitiikkaa sillä, että muutetaan varainhoitosäännöksiä, kyllä vai ei. No, tätä mä aina vaatineet parlamenttina ja ne, jotka eivät tämän puolesta äänestäisi, No, joskus, kun luen komission ehdotuksia, en ole varma, yksinkertaistuko toiminta näiden muutosten myötä, mutta meillähän on vielä aikaa keskustella näistä asioista komission kanssa, jotta voi myös selit- he voivat selittää meille, olen pahoillani, en ole pankkiri, eikä minulla tietoa, miten kaikkia var- näitä rahoitusvälineitä käytetään. Siinä varmasti, varmasti tarvittaisiin tukea asiantuntijoilta, jotta pääsemme oikealle tielle, mutta tämä ei ole se ongelma, joka minua eniten vaivaa. No mainitsin tämän jo. Tässä on myös kontiasetuksen elementtejä virannut mukaan jotka menevät pidemmälle kuin vain se, että yksinkertaistetaan toimintaa. No, puhun niistä vielä myöhemmin. Tämä tulee varainhoitosan asetukseen. Pääjohtajahan sanoi tämän aikaisemmin jo. Hän puhui korkean tason työryhmän ehdotuksista, mutta kuitenkin vain siltä osin, mikä onkin järkevää, että miten nyt sitten kesken tämän ohjelmakauden – voidaan pyytää, yrittää saada muutoksia. Eli uudella ohjelmakaudella me tulemme valmistautumaan siihen, että pohdimme, mitä yksinkertaistamista voimme saada aikaan ja tehdä. Ensimmäinen asia, josta olen hyvin tyytyväinen, että tästä erotettiin, on kysymys näistä yksinkertaisista maksuvaihtoehdosta, joita on jo nyt ollutkin vapaaehtoispohjalla nyt, niistä tulisi pakollisia hankkeille, joiden summana oli 100 000 euroa. Se on minusta hyvin järkevä toimenpide. Kuitenkin olen kuullut alueelta, että ovat huolissaan siitä, että jos he nyt tälle uudelle ohjelmakaudelle ovat saaneet nyt kaiken kanssaan, että vastaavat, tai siis noudattavat näitä säännöksiä, mutta nyt sitten he ovat päässeet siihen ja haluavat aloittaa. Ja nyt sitten tulee velvollisuus yksinkertaistaa toimintaa. No ja komissiohan tämä tietää myös. Tähän tarvitaan esityötä, ei ole helppoa, että yhdessä yössä tämä kaikki saadaan aikaan, joten ensinnäkin tämä on lisätyötä ja vasta jälkeenpäin sitten tämä kaikki tarkoittaa yksinkertaistamista sen takia. Meidän pitäisi keskustella siitä, että eikö olisi järkevää ottaa käyttöön siirtymäaika ja tätä tulisi velvoittavaa vasta seuraavalla ohjelmakaudella tai siirtymäajan jälkeen. Meidän pitäisi nyt pohtia tarkkaan, mikä tässä nyt on oikea mistä On valitettavaa, että nykyisen ohjelmakauden täytäntöpano tietyillä aloilla on ollut lahavaa, enkä tiedä. No, onhan tämä oikea lähtökohta, mutta en tiedä, että johtaako tämä vain lisälykkääntymiseen. Kokonaissummat, joita ehdotettiin, no, ne pitää maittain laskea näihin ehtoihin ja panna ne sitten täytäntöön. Tiedän, että kansallisten viranomaisten vastustus on asia, jota pitää aliarvioida, mitä tulee kohesiopolitiikan tavoitteisiin. No mutta lähtökohtaisesti kaikki on erinomaisen hyvin. Tämä tulee rahoitusvälineisiin. Yksinkertaistaminen on sinä ollut tarpeen. Sitä on myös tuotu. Kysymys siitä, miten rahoitusvälineitä voidaan käyttää yksinkertaisemmin, jos sitä on todellakin käsitelty ihan rehellisesti sanottuna periaatteessa luotan tässä komissioon, että he ovat antaneet oikeita ehdotuksia, sillä tiedän, että komissiolla on itse tässä suuret intressit, että lisärahoitusvälineitä käytetään jäsenvaltioissa, mutta ehkäpä tiettyjä selityksiä voitaisiin vielä kaivata. Seuraava asia on kuitenkin se, josta on aloittanut, siinä on ollut muutoksia kohdipolitiikan sisällä. Ensimmäinen muutos jota tuen varauksetta, on se, että no ajatus saadaan uudesta prioriteetista, nimittäin se, että tätä toimenpiteitä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä heillä pitää pystyä tukemaan paremmin. Ja tämän myötä olisi yksinkertaisempi menettely kumppanuussopimuksissa tai toimintaohjelmissa. Tavoitteena on saada tämä kaikki selkeämmin. Yleisasetuksen semmoista on ihan ok. Se on joustava tapa reagoida haasteisiin, joita jatkossa tullaan varmasti tarvitsemaan myös. Ei ongelmaa. Toinen asia, jota on ehdotettu, ja no, tätä käsiteltiin keskustelu sitä, että liitetään kohesiopolitiikka yhteen Junckerin investointisuunnitelmaan, esiriin siis. Ja minulle tämä on asia, johon liittyy monia kysymysmerkkejä. Jos nyt näissä taaksepäin, miten symbolisia, hyvin merkittäviä Junckerin investointihankkeita oltiin ajateltu, niin no sittenhän tässä kohtaa pitäisi antaa varoja käyttöön budjetista, mutta myös budjetin takuiden myötä pitäisi antaa käyttöön julkisia varoja suurille hankkeille, joihin jäsenvaltiot ryhtyvät yhdessä komission kanssa, niin no ne eivät liity välttämättä mitenkään kohesiopolitiikkaan, ainakaan velvoittavasti. Ja yksityistä rahaa pitäisi pystyä tässä houkuttelemaan näihin julkisiin investointeihin, sillä yksin julkiset varat eivät riitä jotta voidaan vastata haasteisiin, joita koetaan EU-ssa ja jäsenvaltioissa. Ja mitä me nyt sitten teemme komission ehdotuksen kanssa tässä koontiasetusmenettelyssä? No, tätä on taas julkista rahaa vastaan tietysti. Siirrämme sen syrjään, keskitettyyn välineeseen ja takaamme sillä taas sitten. Miksi EIP tarvitsee kaksinkertaiset takuut hankkeelle. No se on pohdin arvoista miksi, se on tarpeen. Enkä minä nyt halua mennä sellaisiin keskusteluihin, että mikä tässä voisi olla mahdollista, mutta ainakin tätä pitäisi miettiä. Toiseksi Tietysti rahoja pitää siirtää syrjään keskitettyyn välineeseen ja valtion pyynnöstä, mutta de facto ne otetaan kohesiopolitiikasta syrjään, johon jäsenvaltio on meidän tuellamme halunnut ryhtyä. Ehkä voitaisiin sanoa, että selvä tietyissä valtioissa näin ei käy ja sitä voidaan käyttää, mutta se on toinen asia. Yleensä jäsenvaltiot haluaisivat kohesiopolitiikan varat käyttää kohesiopolitiikan tavoitteita varten. En todellakaan tiedä, miten tämä nyt ratkaistaisiin, että jos jäsenvaltio, no ministeriö tai hallitus päättää, että nyt teemme näin, ja miten sitten tässä menettelyssä alueet ja paikalliset kumppanit otetaan mukaan, jotta ne ovat myös suostuvaisia tällaiseen toimintaan sillä kokonaispotistahan tämä pitää ottaa, mikä tarkoittaa, no eli jos nyt hallitus voi päättää, että tarvitaan esimerkiksi 500 miljoonaa euroa kohesiopolitiikasta ja sitten se kaikki kerätään jäsenvaltioissa ja sitten se on tämän eteenpäin. Ja sitten osavaltiolla ei ole siitä mitään, ehkä vain yläalueella, jossa tämä hanke tapahtuu, jos niin käy. Minusta tässä ole kyse vain siitä, että otetaan rahaa pois koesiopolitiikasta, vaan myös siitä, että on ratkaisustruktuureja, joita me olemme monta vuotta jo, ta, joiden puolesta olemme taistelleet. Kumppanuusperiaatehan ei tipahtanut vain taivaasta. On pahoillani tämä ehkä ehdotuksesta ei vielä tule selväksi, mutta olen huolissani siitä, että ihmiset, jotka eivät tunne kohesiopolitiikkaansa omakseen, ehkä tulevat siihen ajatukseen, että no, tehdään jatkossa yksinkertaisemmin, otetaan suoraan neljäsosa pois kohesiopolitiikan budjetista ja viedään se seuraavaan investointisuunnitelmaan ja sitten jäsenvaltioilla tilanne on helpompi ja komissiolla myös, sillä tämä kaikki tämä siirtely, kaikki tämä jahkailu kestävyyden ja muiden asioiden suhteen, no sitä tarvitaan sitten vain enää tietyissä määrin, mutta se ei voi olla ainoa toimintatapamme. Ja olen, odotan mielenkiinnolla, miten kollegat tähän suhtautuvat, mitä kommentteja heillä on. Voidaan pohtia milloin millä päätösmenettelyllä saisimme parannettua tehokkaampaa yhteistyötä eri rahastojen ja esirin välillä, mutta en usko, että se toimii tämän komission ehdotuksen pohjalta. Keskustelu Lambertman Nisterroilin kanssa viimeisimmästä asetuksesta olemme olleet yli, olemme myös monissa trilogeissa ja muistan hyvin intensiivisen keskustelun joint action planeista, yhteisistä toimintasuunnitelmista. Niillä on tärkeä osa koontiasetuksessa, yhteiset toimintasuunnitelmat. No hyvä, jos niitä käytettäisiin. Mä olen tätä mieltä ja valiokunta on samaa mieltä, että tarvittaisiin hyviä innovatiivisia ideoita. Ilmeisesti jäsenvaltioissa sitä ei juurikaan käytetä, ehkä siksi, että se on liian monimutkaista komissio nyt reagoi tähän ja teki ehdotuksia. Haluaisin kuitenkin sanoa kollegoille, että tietysti tässä on mukana tiettyjä asioita, jotka tullaan poistamaan. Ne ovat valiokuntamme lempilapsia ja parlamentin lempilapsia. Esimerkiksi artiklassa 106 puhutaan yhteisestä toimintaedellytyksestä ja syrjinnästä. No, se, se on vedetty, ne on vedetty yli vain. Ja sitten miten suunnitelma, miten sitä voidaan arvioida. No, tämä ehkä helpottaa käytännön työtä, mutta onko se nyt se poliittinen tavoite, jota parlamentti voi tukea? No, sitä pitää vielä miettiä. Ja ihan viimeinen asia, toiseksi viimeinen asia, joka minua hämmentää, yhtä intensiivisesti pohdimme kysymystä, joka on se, että tuetaan hankkeita kulttuurialalla, infrastruktuurialalla, matkailualalla. Ja silloin monien pitkien keskustelujen jälkeen sovimme siitä, että aluekehitysrahaston myötä small scale cultural and sustainable tourism infrastruktuuria edistettäisiin – Pienen mittakaavan small scale tarkoittaa yleensä hankkeita 5 miljoonan euron asti, poikkeustapauksessa 10 miljoonan euron asti. Meistä tämä vaikutti riittävältä. Minun on nyt, on nyt saanut tietää, että sekä jäsenvaltioissa että meppien parissa on suurta kysyntää sille, että tämä rajoitus poistettaisiin. Rehellisesti sanottuna Minulla on ongelma tämän kanssa. Hyvistä syistä päätimme, että muutettaisiin kosepolitiikassa tätä asiaa tuohon suuntaan. Mitä se kohti innovaatioteknologiaa, kehitystä, tutkimus. Halusimme nykyaikaista kohesiopolitiikkaa. Ja siihen kuuluisi, että sanotaan, että budjetti, no sehän on kaventunut tällä kaudella ei voida enää rahoittaa kaikkea, sanottiin, ja sanoimme myös, että me emme halua vanhoja, investoida vanhoihin patuihin, vaan nuoriin. Kysymys nyt sitten kuuluu, että näemmekö tämä edelleen samalla tavalla. Ymmärrän. Myös no, ajatellaan maanjärjestystä Italiassa. Ymmärrän, että on tarvetta auttaa se ei nyt, no, sitä ei ole kahta kysymystäkään, meidän pitää pohtia, että josko tämä täysi avautuminen ilman minkälaista ylärajaa, no pitäisikö sitä nyt hieman laskea ja miettiä ylärajaa, joka on sopivampi ja ehkä välineille tarvittaisiin hieman joustoa, jotta neuvottelut komission ja Yhdysvaltojen välille olisivat mahdollisia, jotta erityisvaikeissa tapauksissa voitaisiin käyttää tätä ylärajaa. No en nyt tiedä, moniko kollega tässä nyt vihastui minulle, mutta odotan neuvojanne tässäkin. Viimeinen asia. No pyydän komissiota tarkistamaan tätä. Puhuin nyt tänään siitä, mikä kuuluu pääasiassa regivaliokunnalle, mutta tulee varhaisuutuksen muutoksen löysin asian, joka oli minusta hälyttävä. Meillä on se ongelma kohdallisuuspolitiikassa, että me piti järjestää erityissääntelyä ja monia neuvotteluita, jotta regirahaston ja sosiaalirahaston osuutta voitaisiin tukea – nyt on Afrikassa 180, kohta 4. Siinä on eräs muotoilu, joka ei minun sitä yksiselitteinen. Siinä puhutaan poikkeuksista kohdallisuuspolitiikalle. Siis ei ole selvää, että onko tämä mainita siinä. Pyytäisin, että asiantuntijat voisivat tämän tarkistaa, sillä muuten meidän pitää olla hyvin varovaisia. Muilta osin puolan sitä, että niin pian kuin mahdollista teemme töitä, toimimme tehokkaasti teen niin jotta on pitäytyy aikataulussa. Sitä en voi kuitenkaan luvata. Tämä on hyvin hankala tehtävä. Rova Kreislenkin rooli on tärkeä näissä vaikeissa kysymyksissä. Meidän pitäisi nyt käyttää tarpeeksi aikaa keskustella perusteellisesti, että saamme kunnolla tietoja. Sekin voidaan tehdä suhteellisen kovassa aikataulussa, mutta en nyt vielä pysty sanomaan tänään, että onnistummeko tässä saamaan yhteisen linjan, joka loppujen lopuksi saisi tukea jäsenvaltioista, kun neuvotellaan trilogeissa. Ja sama pätee myös parlamentin on Siinä kaikki. Kiitos yhteistyöstä. Toivon tehokasta ja luovaa yhteistyötä varjostöiden kanssa. Kiitos. Thank you. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia. Eli nyt kerroit ajatuksistasi ja ongelmistasi. Ja nyt sitten varjoesittelijät voivat kertoa omista ajatuksistaan. Ja ehkä näin voimme sitten aloittaa tämän asian työstämisen. Van Make it worse or better. If... Kysymys on aina siitä, että onnistutaanko tätä parantamaan. Tässä tapauksessa tilanne on hankala. Ja tässä lyhyessä ajassa voitaisiin tietysti osoittaa monia asioita sormella. Olette ehkä löytänyt jo nämä kohdat, jotka ovat tärkeitä. Meidän täytyy ehkä heijastella vähän ei pelkästään tätä sisältöä, vaan myös regivaliokuntamme asemaa. Sillä meidän valiokuntamme yksinomaista toimivaltaa on sanoa kyllä tai ei asioille, joista pidämme tai me pidä. Ja ehkäpä on tärkeää katsoa näitä asioita ja nähdä, missä nämä meidän rajamme menemme, menevät. Ja sanoa, että asiasta voidaan keskustella. Ja tietysti sitten syntyy hetki, jolloin täysistunnossa, kun nämä asiat viedään sinne. Eli mitkä ovat ne asiat, joissa haluamme saada asiat hoidettua ja haluamme toisen menettelyn ja sitten loppujen lopuksi, jos kysymys on edistyksestä, jota saadaan aikaiseksi ja parannuksista, jota saadaan tässä Omnibus saa aikaiseksi. Tämä on siis minun panokseni tässä vaiheessa. Kertokaa tässä asiakirjassa ne sitten, missä ne kohdat ovat, joita teidän mukaan ne ei tulisi luovuttaa. Muissa kohdin mielestäni niin Teitte erittäin hyvän ja syvällistä analyysiä. Olemme samassa ajattelumallissa. Esittäkää tämä mietintö ja sitten katsotaan sitä, että missä voidaan parannella. Kiitos sitten Tomacic. Paljon liepä. Kiitoksia. Viimeisen 30 vuoden ajan Näiden yleisten sääntöjen määrä, jotka koskevat rahoitusta, rahoitoasetuksessa on ollut lisääntymän päin erilaisten säännösten lisäksi, jotka liittyvät yksittäisiin toimialoihin, kuten myöskin yhteiset säännökset, jotka koskevat ähm, esirahastoja ja yhteiset säännöt ulkoisista toimista – rahoituspaketin monimutkaisuuden vaikutuksesta varojen käyttöä. Käyttö on hidastunut ja virheitä esiintyy paljon. Tästä syystä itse asiassa minä tuen tätä kattavaa uudistu- sääntöuudistusta. ne löytyvät 15 eri asiakirjasta, mukaan lukien pitkän aikavälin ohjelmat. Koko tavoite, joka koskee eri toimialoja tässä paketissa, on se, että pyritään varmistautumaan siitä, että päätöksentekoa voidaan nopeuttaa. Tästä syystä meidän täytyy jatkaa ponnisteluita, jotta voimme varmistautua siitä, että pullonkaulat poistetaan, että synergiaa saadaan aikaiseksi esi- esirin ja muiden rahastojen välillä. Näin voidaan vähentää myös virheiden määrää ja saamme aikaiseksi joustavamman, yksinkertaistetumman säännöstön, mikä mielestäni on avainasemassa, kun pyrimme mahdollistamaan sen, että Euroopan unioni voi reagoida nopeasti ennakoimattomiin tilanteisiin. Kun kysymys on sitten siitä, kuka saa EU-rahastoista hyötyä, niin käsittääkseni yksinkertaistaminen helpottaa näiden tilanteiden määräämistä. Mielestäni meidän tulisi pyrkiä tuloksiin enemmän. Meidän tulisi keskittyä siihen enemmän ja näin se mahdollistaisi sen, että voisimme keskittyä siihen, millä on todella merkitystä. Jos näin tehdään, niin käsittääkseni epäsäännönmukaisuuksien määrä vähenee mikä puolestaan auttaa edusajia somman tarpeellisia sopimuksia ja se myös helpottaa hallinnollisten elinten työtaakkaa, kuten myöskin panevien tahojen toimintaa. Geokriisin aikana on tärkeää, että tarjotaan kansalaisille mahdollisuuksia olla mukana näissä eri prosesseissa niin, että jäsenvaltioiden hallinnolliset elimet ja kaikki muut, jotka tavalla tai toisella ovat mukana EU-budjetin täytäntöönpanossa, voi konsultoida asiasta kansalaisten kanssa. Kansalaisten täytyy saada tuntea, että he ovat osa Euroopan unionia ja e EU on olemassa heitä varten eikä toisinpäin. How the group is, is me. Kiitos sitten Aldesta, minä. Eli yritän nyt kertoa omista ajatuksistani. Ensinnäkin tuen tätä analyysiä. Ja toiseksi voin sanoa, että fanisteroi olette oikeassa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän valiokunnan toimivaltuuteen, kun määrittelemme valiokunnan kannan. Meidän piti laatia kaksi lausuntoa, mutta se ei ollut mahdollista – No, tästä rahoitusosasta voidaan jotain laittaa tähän koontiasetusehdotukseen, mutta tälle valiokunnalle tärkeää on se, että nämä ovat artikloja, jotka liittyvät ainoastaan aluekehitysvaliokunnan toimintaan. Ja näin ollen yksinkertaistaminen on avainsano ja meidän tulisi tukea sitä kaikkialla, myöskin rahoitusvälineissä. Tästä on puhuttu jo hyvin pitkään. Ja nyt voimme todellakin ottaa yksinkertaistamista käyttöön vuoteen 2020 asti. Ja sitten kun puhutaan ESIR-rahastosta, niin silloin meidän täytyy taas sanoa mitä me haluamme. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja samanaikaista työtä, jotta saamme aikaan täydentävyyttä rakennerahastojen ja eurooppalaisen strategisten investointien rahaston välille. Nämä ovat keskusteluita täällä ja myöskin muualla Nyt meidän täytyy sanoa, mitä me haluamme näiltä eri välineiltä. Ja mielestäni meidän pitää korostaa, että tämä ei ole osa kohesiopolitiikkaa, tämä on eri väline, jota käytetään samalla alueella, eurooppalaisella alueella. Ja meidän täytyy ehdottaa jonkinlaista täydentävyyttä, mutta samalla meidän täytyy tehdä ero rakennerahastojen ja näiden strategisten investointirahaston välillä. Ja tämä on tärkeää, koska tämä kontiasetus ei liity ainoastaan tämänhetkiseen rahoituskehyksen uudistamiseen, vaan tässä valmistellaan tulevia rahoituspuitteita. Ja se, mikä tässä on valiokunnan kanta, niin sen pitäisi olla kantamme pohja myöskin tulevan rahoituskehyksen osalta. Eli meidän pitää tukea yksinkertaistamista, se on tärkein viestimme. Ja meidän pitää olla hyvin selkeitä, mitä tulee esirahaston käyttöön ja rahoitusvälineisiin. Ja sitten muutokset, jotka liittyvät maahanmuuttajiin ja pakolaisiin. Niin tämä nyt on ollut vastaus tämänhetkiseen tilanteeseen Euroopassa. No, neuvostolla on varmaan erilainen kanta tähän asiaan. Meidän pitää olla kuitenkin hyvin valppaina ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla voimme noudattaa sääntöjä. Ja jos mukaan saadaan nämä tavoitteet toiminnalliseen ohjelmaan noudattamalla näitä sääntöjä, niin sitten ne voidaan hyväksyä. Ja jäsenvaltiot voivat sitten tehdä näin. Tässä nyt ihan alustavat kommentit, mutta me olemme kaikki samassa tilanteessa. Mose ei ole paikalla. Vanna, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa valmistelija. No, vihreiden kriittinen kanta komission esitykseen on varmasti tullut selvä. Ja olen samaa mieltä kanssanne useimmista asioista. Ja menettelytavasta olen pitkälti samaa mieltä meille. Tämä menettelytapa on täysin päiväselvä asia. tässä valiokuntien etuja poljettiin. Tästä ei saa tulla mikään ennakkotapaus tulevaisuudelle. Erityisesti tällaisissa tapauksissa, eli että komissiosta vain tekniseksi asiaksi tämä ei ollut sellainen, sillä kuten korostettua, tässä pitää pohtia sitä, miten rajattomasti voidaan siirtää varoja esiriin. Tämä on kohesiopolitiikka potentiaalinen lopun alku sellaisenaan. Enkä tässä huomaa, no aina valitellaan, että esire ei ole kilpailua tai esire ei ole uhka kohesiopolitiikalle. Tai tässä on kyse täysin toisenlaisesta välineestä. No, se ei ole aivan niin, sillä totta kai komissio, no se on tässä ihan selvää, että se ja kontekstissa on ihan selvä, että se suosii tässä esiriä suhteessa kohesiopolitiikkaan puhuja korjaa. Ja se on ihan selvää tässä komissioityksessä, että se tulee jäsenvaltioita kannustamaan siihen, että se siirtää varoja kohesiopolitiikasta esiriin. Ja toisaalta siinä on myös selvä kanta siitä, että jäsenvaltioiden ESIR maksut otetaan pois näistä alijäämäkriteereistä, jotta ne, kun lasketaan talouden alijäämää. Poikkeusta, tästä poikkeusta ei ole millään muulla politiikan alalla, joten nyt puhutaan tasa kohtelusta ja sanotaan, että tässä ei olisi mitään uhkaa tai mitään selvää suosimista, että esiriä suositaan välineinä – kohesiopolitiikan suos, kustannuksella, jota heikennetään, no se on minusta asia, jota en näe sellaisena. Ei meillä on myös kysymys, on kysymys, jota ei ole vielä käsitelty. Eli tämä uusi käsite shared implementation, jaettu täytäntöönpano, toisin kuin nykymuotoinen shared management. Ehkä tähän saataisiin selvitystä komissiolta mitä tämä shared implementation on suhteessa shared managementiin, jos ajatellaan käytännön vaikutuksia. Ehkä tässä voitaisiin saada myös konkreettisia esimerkkejä. Muilta osin odotan innolla yhteistyötä valmistelijan ja kaikkien muidenkin puolueiden kanssa tietysti sillä regissä meillä on rajat ylittäviä intressejä näissä kysymyksiä, kuten sanoitte, se mitä olemme saavuttaneet jokaisella politiikalla – miten se tehdään investointipolitiikkaa, 2020 tavoitteet, ilmastonmuutos, sosiaalinen syrjäytyminen ja niin edelleen. Tämä on ryhmät ylittävä intressi. Toivon, että saamme vahvaa ja kriittistä tekstiä päätettyä. Kiitos. Okay, thank you very much. I don't see... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Eli komission edustaja sieltä. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Gillan, I'm sorry. I'm sorry. Uh, will you excuse Thank me? Please. It's quite all right, Madam President. ei mitään hätää. Puhun hyvin lyhyesti. Kuten tiedän, että tässä ollaan aikataulusta jäljessä. Enkä usko, että voin käydä läpi kaikkia omnibus-asetuksen eri osioita, mutta otan esille sellaiset asiat, jotka liittyvät tähän suoraan. Ensinnäkin komission lähestymistapa tässä suhteessa. Olemme pyrkineet siihen, että olemme pyrkineet tarjoamaan yksittäisiä eri rahaston osioita, joissa kyetään nyt saamaan muutoksia aikaiseksi 2014-2020 ohjelmointikolla. Eli esimerkkinä Omnibus-asetuksessa ei pyritä yksinkertaistamaan ohjelmointiprosessia – tästä alusta lähtien. Emme ole myöskään katsonut sitä, että millä tavalla tämän suorituspohjaisen toiminnan yksinkertaistamisen. Pyrimme siis tekemään sen, mikä on mahdollista keskellä ohjelmointikautta ilman että vesitämme niitä prosesseita, joita jäsenvaltiot ja alueet ovat jo ottaneet käyttöön. Eli kysymyksessä ei ole se, että asiat käännetään ylösalaisin prosessin aikana. Siksi sanoisin, että suurin enemmistö näistä yksinkertaistamisprosesseista omnibusin osana merkitsevät sitä, että lisätään mahdollisuuksia sen suhteen, että käytetään uusia työkaluja, jotta voidaan tämä yksinkertaistaminen saada aikaiseksi. Ja se on nimenomaan se lähestymistapa, johon on pyritty näissä useimmissa ehdotuksissa. Eli meillä on näitä erilaisia könttäsummia, jotka liittyvät esimerkiksi henkilökuntakustannuksiin, epäsuoriin kustannuksiin ja kaikkien näiden tavoitteena on tarjota vaihtoehtoja ohjelmille niin, että ne voivat sitten mukautua tarpeen mukaan erilaisiin olosuhteisiin ja yksittäisiin jokaisen ohjelman vaatimuksiin. Tässä on yksi poikkeus, joka koskee näitä yksinkertaistettuja kustannuksia, jotka ovat pakollisia alle 100 000. Ja tämä oli miltei suora vastaus merkittävän määrään valituksia, joita vuosien aikana on saatu siitä, minkälaisia ovat nämä yleiset taakat. Pienen mittakaavan hankkeet 100 000 alla, niissä valitetaan usein tarkastuskustannuksista, jotka aiheutuvat, ja jotkut näistä mikrohankkeista usein ovat sellaisia, että niissä käytetään lisää rahaa kuin mitä itse asiassa, enemmän rahaa kuin mitä tuo apu on. Nyt asia voidaan hoitaa. Mehän käytämme yksinkertaistettua menettelyä useissa eri ohjelmissa ja rohkaisemme yhä useammissa ohjelmissa tällaiseen toimintaan. Ja sitten näissä pienemmissä hankkeissa pyritään siihen, että saadaan tällainen automaattikäyttö aikaiseksi. Sen tavoitteena on se, että tarjotaan todellista virtaviivaistamista ja pelkään vähän, että kun katsomme joitakin näitä elementtejä, että emme saa aikaiseksi todellista siirtymäkautta. Eli se tässä tavoitteena ei ole. Muutama sana vielä rahastojen ja Eserin välisestä suhteesta. Se on selkeästi täällä huolenaiheena. Perustasolla ihan tällainen suoravastine on se, että meillä on tarvetta tarjota lisätietoa näiden välisistä suhteista. Sillä kun säätänä hyväksyitte eri rahasto asetukset, niin esireilut olemassakaan. Ja tässä vaiheessa meillä on uusi merkittävä investointirahasto, joka on siis siellä olemassa ja on järkeä tarkastella näitä meidän asetuksiamme ja pohtia sitä, mitä tässä vaiheessa voidaan tehdä, jotta voidaan paremmin rinnastaa, jotta voidaan paremmin tehostaa näiden kahden eri rahoituslähteen käyttöä. Eli perustasolla olisi kyllä virhe olla katsomatta tällaista mahdollisuutta. Toiseksi on tärkeää varmistautua siitä, että meillä on mahdollisimman paljon täydentävyyttä koko EU-budjetin kautta. Tässä pyritään ottamaan huomioon paljon muita eri rahastoja ja myöskin esir- näkökulmasta katsottuna siinä on järkeä. Voisin korostaa myös sitä, että meillä on lisäelementtejä eri rahastossa ja esirissä. Esimerkiksi Euroopan investointipankki kykenee tukemaan sellaisia toimintoja, se voisi ryhtyä yksin ja se tarjoaa myös yksityiselle sektorille enemmän äh, voimaa. Tähän voidaan tietysti palata myös sitten myöhemmin. Edustaja Krelin erityinen ARV-kysymys on asia, jota voidaan tarkastella. Olen melko varma siitä, että artikassa 180 viitataan täy- suoran täytäntöönpanon avustuksiin pelkästään. Mutta palaamme tähän vielä. Lopuksi toteaisin, että ihan komission näkökulmasta katsoen haluamme edesauttaa tätä hyväksyntäprosessia mahdollisimman pitkälti. Ja kuten pääjohtaja painotti, aiemmin, meidän täytyy saada asia hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti niin, että se voi tulla vielä voimaan tänä ohjelmointikautena. Eli olemme valmiita kaikenlaisen keskustelun ja tarjoamme kaiken mahdollisen avun, joka meiltä löytyy, jos sitä tarvitsette. Thank you. Thank you very much, Mrs. Krell. Kiitos sitten Krell. Kiitoksia. Tästä nyt ei minulle ollut kauheasti apua. Nämä poliittiset kysymykset, joita olen esittänyt, no kaikki nyt kiertelivät niitä, sanoivat vain, että analyysi oli hyvä. No, istun nyt alas ja koitan saada aikaan ehdotuksen. Ja toivottavasti tämä onnistuu ennen kuin keskustelen varjoesittelijöiden kanssa. Mutta on hienoa, että periaatteessa olemme samaa mieltä siitä, että haluamme pyrkiä yksinkertaistamiseen mahdollisimman nopeasti. Ehkä on jopa mahdollista, että jotkut näistä vaikeista poliittisista asioista voidaan ratkaista tämän prosessin aikana. Tämä nyt oli ihan spontaani ajatus. Tietysti voidaan sopia siitä ja sanotaan, että ESIR ja eri rahastot käsitellään erikseen tästä asiasta. Ja sitten odotellaan, että komissio tekee laajemman ehdotuksen, jossa käsitellään näitäkin asioita. Tämä säästäisi meiltä paljon aikaa, mutta se nyt ehkä ei ole komission mieleen, mutta viime kädessä tämä voisi olla yksi kompromissiratkaisu. Mutta tämä nyt oli ajatus, joka tuli päähäni. Minun täytyy itsekin vielä miettiä tätä ja keskustella tästä varjoesittelijöiden kanssa, eli miten tässä asiassa voidaan päästä eteenpäin. No ALVn lisäksi nämä olivat kaikki asioita, jotka liittyvät artiklaan 165 ja ne kuuluvat pelkästään tämän valiokunnan toimivaltuuksiin. Eli tällä saattaa olla sitten vaikutuksia yksinkertaistamiseen varainhoitoasetuksessa, mutta kun tämä koskee yhtään näistä kolmesta asetuksesta ja se kuuluu meidän toimivaltuuksiimme, niin meidän täytyy nopeasti reagoida. Yksinkertaiset kysymykset ja yksinkertaistaminen kohesiopolitiikasta ei nyt ole mikään vaikea asia tässä valiokunnassa. Me olemme odottaneet jo pitkään, että saataisiin esitys aiheesta. Ja tässä tähän suuntaan meidän täytyy jatkaa. Ja koetan nyt sitten saada aikaan tasapainoisen ehdotuksen parissa viikossa. Kiitoksia. Thank you, thank you very much. Um, Kiitoksia. Keskustelu nyt päättyy. Palaamme tähän ja saatte sihteeristöltä täyden tuen, kun järjestätte varjoesittelykokouksia, milloin niitä vain tarvitaankin. Oliko muita asioita? Ei ole muita asioita. Seuraava kokous on maanantaina 6. helmikuuta kello 15 eteenpäin. Ja nyt sitten kokouksen julkinen osuus päättyy. Ja ne, joilla ei ole asiaa koordinaattorien kokoukseen, niin pyydän teitä poistumaan salista. Teillä on esityksestä koordinaattorien kokoukseen, niin haluaisin vielä kiittää tulkkeja. Meillä on tulkkaus puoli seitsemään saakka. Eli nyt Jatkamme koordinaattorin kokouksella.